Olette todellakin erittäin tervetulleita Euroopan parlamenttiin. Sitten siirrytään äänestyksiin. Ensin äänestämme Herra Roncelli, työspuheenvuoro. Grazie Presidente. Rova Roncelli. Pochi secondi per esprimere il mio dissenso. Muutama sekunti vain ilmaistakseni, että olen eri mieltä neuvoston päätöksestä Estrellan mietinnöstä äitiyslomasta. Puhun monien eurooppalaisten äitien isien puolesta, jotka ovat hyvin pettyneitä neuvoston päätökseen. En tunnista tätä päätöstä enää, minun täytyy se tuomita. Mihin Eurooppaan olemme menossa, kun tämän ehdotuksen hylkäämme? Se on perheitä ja, ja tulevaisuuden perheitä vastaan oleva päätös. Kiitoksia. Rova Ronseli. Seuraavaksi äänestämme herra Bögen mietinnöstä EUn solidaarisuusrahaston varojen käyttäenotto. Aiheena Portugalin tulvat. Ja myöskö Ranskassa. Äänestämme nimenhuutoäänestyksenä koko tekstistä. Äänestys alkaa. Kyseessä on määrä enemmistö. Päätös. <clears throat> Se cierra la votación. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme herra Surjanin mietinnöstä lisätalousarvioesitys. Yksi äänestys ja äänestyksen, joka alkaa. Se cierra la votación. Äänestys päättyy. Votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme Rova Materan eri mietinnöistä koskien Euroopan globaalisa- globalisaatiorahaston varan käyttöönotto. Aloitamme Sloveniasta. Yksi ainoa nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Määräenemmistö kyseessä. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sama aihe koskien Heidelbergin aluetta Saksassa. Yksi äänestys, joka alkaa. Se cierra votación. Äänestys Hyväksytty. Sama aihe. Puolan autoteollisuus nimenhuutoäänestys, joka alkaa. Määräenemmistö edelleen tarvitaan. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sama aihe. Vähittäiskauppa Espanjassa äänestys, se alkaa. Se cierra la votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sama aihe koskee tekstiliteollisuutta Valentianan provinssissa äänestys alkaa. Se cierra la votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty edelleen. Sama aihe. Luonnonkivisektori Valensianassa. äänestys, joka alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten sama aihe edelleenkin tällä kertaa. Tämä liittyy Lieriin Espanjassa nimenotto äänestys, joka alkaa. Se cierra votación. Päättyy. Hyväksytty. Edelleen sama aihe. Ja sitten siirrymme Puolaan, Bosnaniin. Nimenhuuto äänestys alkaa. Se cierra Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitämme, Rova Matera. Olen varma, että kaikki näiden rahastojen puolustajat ovat teille erittäin kiitollisia. Seuraavaksi siirrymme herra Moraisin, Moraisin mietintöön direktiivistä direktiivin 2003-109 EU-soveltamisalan laajentaminen, jotta se koskentaa myös, koskee myös kansainvälistä suojelua nimenhuoltoäänestys, joka alkaa. Äänestys päättyy. Informe que he aprobado. Pasamos ahora al informe de la señora Grisbeck relativo al acuerdo entre la Unión y Georgia sobre expedición de visados. Votación única nominal. Se abre la votación. Ai tämä ei olekaan nimenhuutoäänestys. Tässä oli jo niin monta nimenhuutoäänestystä. Siis katsotaanpa uudestaan. Nyt äänestämme Rova Grisbekin mietinnöstä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sobre... Rovatanikin mietintö Euroopan unionin nopeiden avustustehtävien valmiuksien luominen. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Rova Swinburnin mietintöön rahoitusvälineelle käytävän kaupan sääntely. Yksi ainoa nimen äänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Rova Gomesin mietintö ke- kemiallisen biologisen säteilyn ydinturvallisuuden edistäminen EU-ssa. Esittelijä saa puheenvuoron. Rova Gomes. Nyt riscos químicos, biológicos, radiológicos e nucleares são inerentes a... Nämä ydinuhat ja biologiset uhat liittyvät myös terroristi-iskuihin, teollisuuslaitoksiin, luonnonkatastrofeihin, sellaisiin katastrofeihin, jotka tapahtuvat tietoisesti tai tahallisesti tai tahattomasti. Ne tuhoavat ympäristön, infrastruktuurin, kansanterveyden Muistelkaamme esimerkiksi vain onnettomuutta, joka tapahtui Unkarissa äskettäin tuo alumiinitehtaan myrkyllinen liete. Ja ajatelkaamme näitä paketteja, joita Jemenistä lähetettiin Euroopan eri maihin ja Yhdysvaltoihin on ratkaisevaa, että tehdään yhteistyötä että hyödynnetään niitä kykyjä ja mahdollisuuksia, joita jäsenvaltioissa on, jotta voidaan ehkäistä ennalta tällaisia tekoja ja katastrofeja ja reagoida niihin riittämin. Se tarkoittaa kuitenkin sitä, että tarvitaan eurooppalainen väline, jonka avulla ollaan valmiita tällaiseen torjuntaan eurooppalainen pelastuspalveluyksikkö ja sitä Euroopan parlamentti suosittaa, että saamme eurooppalaisen pelastuspalvelun. Tätä Euroopan unionin toimintaa on vahvistettava. Se, mitä neuvosto on hyväksynyt, on liian heikkoa ja jäsenvaltiot eivät ole sitä käytännössä vielä kunnolla panneet täytäntöön, eivät ainakaan kaikki. Siksi ei tarvitse ajatella kuin yhtä heikkoa lenkkiä, josta koko ketju murtuu. Komission on saatava vahvempi rooli sekä seurannassa, valvonnassa, koordinoinnissa. On selkeää, että tämä suunnitelma on pantava täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Meidän on puututtava ennen kaikkea ennaltaehkäisyyn, ja reagointikykymme tällaisissa katastrofeissa. On ratkaisevaa, että kaikilla jäsenvaltioilla on vastaava viranomainen, joka panee tämän toimintasuunnitelman täytäntöön. Tällainen suunnitelma on mahdollisuus, johon meidän on tartuttava, jotta yhteisvastuullisuus voi toteutua Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi äänestämme kerralla koko mietinnön puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi Rova Moneskun mietintö. Hyvä hallintotapa ja EUn aluepolitiikka. Nimenhuutoäänestys, joka alkaa. Se cierra, se cierra votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Agustin Diasten Meran mietintö maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustaminen. Ensinnä tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestämme komission näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja sitten äänestämme äänestyksenä. lainsäädäntöehdotuksesta. Äänestys alkaa. Se cierra la votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten hyvät herrat, naisten herrat, nyt vuorossa on Rova Mathieu mietintö, johon on tehty varsin paljon tarkistuksia. Joten pyydänkin, että nostatte selkeästi kätenne, ettekä sitten väsäre kesken äänestyksen. Joten pyydän, että jaksatte kunnolla läpi koko äänestyksen nostaen kädet selkeästi, koska muutoin tähän menee paljon paljon enemmän aikaa. Siis Rova Mattilin mietintö menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella. Ensinnäkin 36 tarkistusta kansalaisvapauksen valiokunnasta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten e, joukko tarkistuksia. Ensin 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistamme, kyllä, tarkistamme 13 tuloksen. Äänestys alkaa. Se cierra Päättyy. Suuri enemmistö tukee. Hyväksytty. Sitten 16 nimenhuutoäänestyksenä. äänestyksenä. Se cierra votación. Äänestys Tarkistus on hylätty. Sitten äänestämme tarkistuksesta 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Me tarkistamme tuloksen koneellisesti 17. Äänestys alkaa. Yo creo que está aprobada, pero bueno. Se cierra Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Joudumme tarkistamaan tämän. 18 nimen huutoäänestyksen. Olisi koneellisesti. Estamos mali. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 19 puolesta. Pyydän nostamaan kädet vastaan. Tyhjää. Tarkistamaan aivan mahdoton tulkita. 19 koneäänestyksenä. C'est difficile parce il y a une différence de 6 votes, 7 votes. Eh? Bueno. Se cierra votación. Äänestys päättyy. No selvästi hyväksytty tällä kertaa. Sitten 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, me tarkistamme 51 tuloksen. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja 59 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja sitten 65 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Se, se, se, se, se, se, se, se, Selvästi hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyvätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyvätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74. Haluatteko te tarkistamme? No tarkistamme sitten ensin 73. Alkaa. äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 89 vuorossa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta ehkä tarkistamme äänestys alkaa. Se siellä Äänestys päättyy. Se on to- tosiaankin hyväksytty. Sitten 22 tarkistuspuolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Ja sitten tarkistus 90 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 30 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja näin ollen 91 nimenhuutoäänestyksellä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 119 nimenhuutoäänestyksellä, joka alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten 31 nimen huutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja 113 siis raukeaa. Sitten vuorossa 120 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hylätty. Näin ollen äänestämme 32 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. 114 raukea. Sitten 34 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 115 raukeaa. Seuraavaksi kaksi tarkistusta. Ne ovat samanlaisia, 36 ja 121 kyseessä. Niin äänestys, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty molemmat siis. Sitten 92 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty ja 43 raukeaa. 93 puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme 93 tuloksen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 95 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 48 siis raukeaa. Ja sitten 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja 96 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tuloksen. Uskon, että se on kyllä hylätty, mutta me tarkistamme. Äänestys alkaa 96. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin 54 raukeaa ja 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten äänestämme 99 puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni se on hylätty, mutta ehkä tarkistamme. 99 äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Hyvä. Sitten sata tarkistus puolesta vasta tyhjä hyväksytty. 57 siis raukeaa. Sitten 101 tarkistukseen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ilmeisesti hyväksytty, mutta me tarkistamme. 101 äänestys alkaa. Se cierra votación. Ja päättyy. Hyväksytty. 102 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Herra Speroni. È possibile ripristinare l'elenco degli emendamenti? Kiitoksia, puhemies. Voit voisitteko näyttää nuo tarkistukset myös tuolla näytöllä? Ah. tässä otetaan juuri selvää, mitä tapahtuu noille näytöille. Mutta teillä on kuitenkin tämä pieni ruutu edessä, niin näettekö siitä? Vamos a, vamos a votar. Niin me äänestämme tarkistuksesta 103 nimen huutoäänestyksenä eikö alkaa? Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 67 raukeaa. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 107 puolesta vastaan tyhjää. Tämä joudumme tarkistamaan 107 koneäänestyksenä, joka alkaa. Se Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja 109 nimenhuutoäänestyksenä. Se cierra. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68 raukeaa. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 niin mehuuto äänestyksen, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 69 raukeaa. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ryhmien puheenjohtajan pitäisi vähän nostaa kätensä paremmin. 106 puolesta Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 106, joka alkaa Se cierra votación. Äänestys päättyy. 106 on hyväksytty, joten 117 raukeaa. Sitten kolme tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hylätty ja 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja vuoros. Sitten äänestämme 11 ja 81 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Anteeksi, hyväksytty korjaa puheenjohtaja. Siis hyväksytty. Ahora votamos la 12. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Ja 82 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja 82 tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 117 niin minuutin äänestyksen alkaa. Se cierra votación. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten 83 nimenhuuto äänestyksen, joka alkaa. Päättyy. 83 hyväksytty. 118 nimenhuutoäänestyksen, joka alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten 84 puolesta vastaan. tyhjä, Hyväksytty. 85 puolesta vastaan. tyhjä, Hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80, 14 siis raukeaa. Sitten 87 nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 88 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme ehdotuksesta näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää. Ä, anteeksi, vastaan tyhjää. Me tarkistamme tämän tuloksen nyt kuitenkin. Teksti näin muutettuna äänestys alkaa. Se cierra. Ja päättyy. Hylätty. No no, no. ¿Eh? Vale, vale, vale, vale. Bueno, dado que... Koska kerran Ehdotus on hylätty. Annan puheenvuoron komissiolle. Arvoisa komission jäsen. La señora komissaria, perdón. Miss... The last one? Come on. What's the last one? What, what do we take? Um, Mr. Mr. Pre- Mr. President, as... Puhemies, kuten tiedätte, minä vain kuuntelen ja seuraan ja sain kyllä viestin, että minun on välitettävä se eteenpäin. Se on selvä viesti komission kollegiolle. I, I will take the, the message. Minä siis vien tämän viestin. Tietenkin tämä on objektiivinen viesti kun kerran otetaan huomioon se, että täällä oli aika paljon tätä touhua, mutta herra puhemies, kollegani palaa tähän vielä keskustelujemme jälkeen, kun olemme käsitelleet tätä komission jäsenten kollegiossa. Bien, por consiguiente... Eh, no niin, tämä ehdotus siis palaa komissioon. Bueno. Ahora vamos. Sitten siirrymme. Señor Ferke. Herra Cerkes, te haluatte ilmeisesti puheenvuoron. Señor presidente. Puhemies. Artiklan 175 ja 56 artiklojen mukaisesti meidän täytyy nyt ottaa selvää palaako komissio tähän lainsäädäntöehdotuksen uudestaan, joten ei tämä ole mikään automaattinen palauttaminen komission tai valiokuntaan. Komission, Euroopan komission pitää sanoa, vetääkö se pois ehdotuksensa ja, ja esittää jotakin uutta sitten jatkossa parlamentille. No? Yo, yo, señor Cercas, de las palabras... Niin, puh- kun komissaari puhui, niin veden sitä sen johtopäätöksen, että se todellakin palaa komission, mutta sanotaan nyt sitten rouva komissaarille, että hänen pitää selventää hyvin vielä tämä komission kanta. Arvoisa komission, selittäkää meille, mikä on Euroopan komission kanta. Se, se, thank, thank you, Mr. Pre- Kiitoksia, puhemies. Tiene, tiene usted la palabra. Sí. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. No, no, Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Olen nyt kyllä aika hämmästynyt. Déjà, nous, nous sommes... Olemme neuvotelleet asiasta vuoden jo. Toisaalta haluan sanoa teille, että olemme löytäneet yhteisymmärryksen liberaaliryhmän kanssa ja nyt sitten huomaankin viime hetkellä, että äänet olivat aivan tämän pää- sopimuksen vastaisia. Huomaan, että nämä sopimukset, jotka teimme liberaaliryhmän kanssa, tässä ei ole pidetty sanaa ja olemme täysistunnossa toimineet niitä vastaan. Ja sitten herra Serkka se ehdottaa, että niin haluaisin nyt puhua, että tästä ole muuten mitään hyötyä. Siis ST-ryhmä ehdottaa, että herra Serkas ehdottaa, että tämä ehdotus palautetaan, mutta herra Serkasta, nyt on kulunut jo vuosi, kun tästä puhumme. Ja nyt te ehdotatte tiettyjä asioita jo. Ja vuoden aikana emme ole yksi myös löytänyt, mitä hyötyä siitä, että aloitamme uudestaan. Voidaan keskustella kymmenen vuotta, mutta Aleksandro, e- emme koskaan ole samaa mieltä. Te ette koskaan olleet samaa mieltä kenenkään kanssa, joten en ymmärrä, mitä hyötyä siitä on, että tehdään jatkossakin ehdotuksia ja miten tässä edistyttäisiin. Tämä on todellinen vahinko. Te vastustitte sitä, että tänne tulee maahanmuuttajia EUn alueelle. SD-ryhmä ei halua yhtälaista kohtelua näille maahanmuuttajille suhteessa eurooppalaisiin työntekijöihin. Sen voin todeta paho- pahoittelemalla. Dejen Dejen de... Dejen de ulular un momento y vamos... Ja nyt sitten sovellamme tässä työjärjestystä seuraavaksi. Komissio, sen pitää kertoa meille, pitääkö se kiinni ehdotuksestaan vaiko ei. Ja sallikaa nyt, että komission jäsen meille kertoo Tietysti voidaan antaa muitakin kommentteja, mutta siis haluamme tietää, pidättekö kiinni tästä ehdotuksesta vai ei, arvoisa komission jäsen. Mr. Mr. Pre- puhemies, puhemies, ette ehkä syytä minua tämän ei niin kovin selvän keskustelun jälkeen, että tämän keskustelun tulos viedään Brysselin, minä vien sen sinne, esitän sen komission jäsenten kollegiolle ja te saatte komissiolta tiedon sen käytyä keskustelunsa. So it's not At this moment it's not Bueno, por, por consiguiente, näin ollen komissaari sanoi meille aivan selvästi yhden asian. Tällä hetkellä komissio ei vedä siis tätä ehdotusta pois, näin hän sanoi. Sitten näemme jatkossa, mitä tapahtuu. Tällä hetkellä kuitenkaan komissio ei ole vetänyt eikä vedä ehdotusta pois. Sitten Rouva Jimenez Becerrillin ja herra Romeron mietintöön aiheena eurooppalainen suojelumääräys. Äänestämme tarkistuksesta yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Bueno, vamos a ver. No niin, katsotaan. Bien. Siis äänestämme koko komission tekstistä näin muutettuna. Siis mehän äänestämme, rouva Himes. No, mutta alkaa hyvä. Había pedido la Pyysin puheenvuoroa, jotta muistuttaisin teitä siitä, kuinka tärkeästä äänestyksestä on kyse, jotta voimme lähettää selkeän viestin neuvostolle Ajatellaan niitä maita, joilla tällaista määrästä ei vielä ole. Nyt meillä on tilaisuus puolustaa uhreja ja varmistaa se, että he voivat elää pelottaja vapaudessa. Tämä on erittäin tärkeä ei vain naisille, vaan myös miehille, lapsille, terrorismin uhreille, järjestetyn rikoksen uhreille, naiskaupan uhreille ja kaikille muillekin uhreille. Kiitoksia. Muy bien. Sí, la señora Romero tiene la palabra. Era Romero. Somos dos ponentes, señor presidente. Es solo también. Niin haluan myös muistuttaa EUn ministereille. Tätä on erittäin tärkeää tukea tätä asiaa. Tämä on selkeä perusoikeusnaisten kohdalla. Tämä on nyt liberaaliministerin käsissä, mutta myös muiden hallitusten käsissä, jotka tällä hetkellä eivät ole tätä allekirjoittaneet. Katsotaan nyt, aikovatko jatkossa tukea tätä aloitetta. Kiitoksia. Nyt kun olemme kuulleet kahta esittelijää ja hyväksyneet tämän tarkistuksen, niin äänestämme koko ehdotuksesta näin muutettuna. Äänestyks, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöesityksen äänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty varsin suurella enemmistöllä. Onnittelemme esittelijöitä. Sitten edustajien Bauer ja Head mietintöön ihmiskaupasta. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksyt. Kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Ja alkuperäinen teksti. Artikla 15 nimenhuuto, kahdessa osassa ensin nimenhuutoäänestyksen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kolme puolesta. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten ja sitten koko ehdotuksesta näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja lainsäädäntö päätöslauselma nimeltä aineistuksen, joka alkaa. Se vierautat. Päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Sitten Rova Grisbekin mietintö. EU e ja Georgian sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta suoraan lainsäädäntöehdotuksen ehdotuksen äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten luonnin mietintö, alueellinen, sosiaalinen ja tal- taloudellinen yhteenkuuluvuus, kohta kuusi nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 kohtaa nimenhuutoäänestyksenä. äänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten päätöslausuma esitys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Hyvä. Herra M- Melo. No, tain.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 Moraismietinnöstä puheenvuoron saa herra Mastela. Tela no está.